monet valiokunnat ovat esittäneet oikaisuja kuuteen tekstiin, jotka parlamentti hyväksynyt 231 artiklan mukaan. että nämä oikaisut katsotaan tulleet hyväksytyksi, ellei jokin poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ole asettanut tätä kyseenalaiseksi. Oikaisut ovat parlamentin kotisivuille ja ne julkistetaan tämän istunnon päätteeksi ja työjärjestyksen mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa on allekirjoittanut säädökset, joka liittyy normaalin äh, lainsäädäntömenettelyyn ja tämä ohjeistetaan äh, tämän istunnon pöytäkirjaan. Ja sitten on vuorossa esityslista ja työsuunnitelma puheenjohtajakokouksen mukaisesti hyväksymät